kautta koskien kahta uutta Syyriä ja Afrikkaa koskevaa erityisrahastoa ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia näihin rahastoihin. Neuvoston nimissä meillä on ministeri Schmidt, olkaa hyvä. Monsieur ministre, s'il vous plaît. monsieur le président. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. No, ei tarvitse muistuttaa taas siitä, miten vakava tämä kriisi on, jota kohtaamme edelleenkin. Ja on täysin normaalia, että tämä kriisi, nämä vaikeudet, nämä ongelmat, mutta myös nämä ratkaisut että niistä kaikista keskustellaan parlamentissa. Kriisi ei ole päättynyt. Riskinä on, että ei se päätykään pian. Otan huomioon myös, että talvi tässä lähestyy ja kymmenien, satojen tuhansien pakolaisten tilanne huononee. Eurooppa, EU ja sen valtiot eivät ole jääneet tuput suorana seisomaan, kun tämä tilanne on tullut esille, mikä on hyvin monimutkainen, sillä ei ole helppoa ja nopeaa ratkaisua tähän ongelmaan. Ehdotuksia on tehty. Niitä ollaan panemassa täytäntöön ehkä liian hitaasti. Sen myönnän, mutta lisäponnisteluja kaikilla tasoilla tarvitaan valtioiden ja hallitusten päämiehet kokoistivat 23. syyskuuta. Ja siellä he ryhtyivät tiettyihin sitoumuksiin, jotta voitaisiin kohdata tämä, mikä nyt jo on Euroopalle yksi valtava haaste. Ensimmäiseksi pitää tukea pakolaisia, niitä pakolaisia, jotka tarvitsevat apua ja jotka ovat hyvin lähellä alkuperämaataan. Sillä majoitusolosuhteet ovat usein huonoja, joskus katastrofaalisia. Usein ei ole minkäänlaista koulutusta tai koulumahdollisuuksia tarjota lapsille. He ovat ensimmäisiä uhreja ja pääräisiä uhreja tässä kriisissä ja näissä konflikteissa. Ruokaturvallisuus näillä leireillä joskus on äärimmäisen epävarmaa. Seuraukset tiedätte. Totta kai se, että he lähtevät kohti Eurooppaa nämä pakolaiset, joilla ei ole valinnanvaraa. Näin ollen nyt on tärkeää kunnioittaa näitä sitoumuksia ja panna ne täytäntöön. Ja pitää lisätä näitä humanitaarisen, humanitaarista apua eri järjestöille – Tarvitaan myös lisärahoitusta. Ne kuuluvat näihin sitoumuksiin, mukaan lukien kaksi erityisrahastoa, joista tänään puhutaan. Valtioiden hallitusten päämiehet ovat sitoutuneet lisäämään miljardilla tai miljardin euroon tätä eu tukea kansainvälisille järjestöille ja kansalaisjärjestöille, jotka tukevat Syyrian pakolaisia. Ennen kaikkea on kyse maailman ruokaohjelmasta, YK pakolaisjärjestöstä sekä muista elimistä. Puolet tästä summasta tulee EU-budjetista ja toinen puoli tulee kahdenvälisistä maksuista ja se, tai, tulee suoraan jäsenvaltiota. Ensimmäinen sitoumus on täytetty ja lokakuussa jäsenvaltiot viestivät meille näistä lisäponnisteluistaan merkittävissä määrin. Unioni tulee ylittämään tämän arvioidaan miljardin euron ja kahdenväliset keskustelut avun antajärjestöjen kanssa ovat jo käynnissä, jotta tämä lupaukset voidaan sitten muuttaa konkreettisiksi projekteiksi, niin kuin komissikin on tekemässä. Uskon, että arvoisan komission jäsen tulee myös toistelemaan tätä. Mitä tulee sitten näihin uusiin erityisrahastoihin ja trust fundeihin? Nämä ovat tärkeitä välineitä, niin avulla voidaan ryhmittää uudelleen rahoitusvarat, jotka tulevat eri lähteistä, toisaalta EU-budjetista, jäsenvaltioilta ja myös kolmansista maista. Ne tulevat eri budjettikohdista, muun muassa humanitaarisen avun kohdasta ja kehitysyhteistyövaroista. Tämä rahasto on vastaus kri- Syyrian kriisiin ja sen logiikka on sama kuin se, joka juuri kuvailin. Pitää korostaa tässä nimenomaan – sitä, miten voidaan vakauttaa tilanne. Ja tässäkin kohtaa sanoa, että tilanne on äärimmäisen hankala. Tässä vaiheessa maksujen määrä tähän rahastoon, no pitää myöntää, ei ole vielä tyydyttävällä tasolla. Nyt pitää nostaa omaa kollektiivista panostamme ottaen huomioon tämä krooninen alirahoitus näissä hankkeissa. Saaneet vain 20 prosenttia tarvittavista varasta YK on mukaan. Tarvitaan 500 miljoonaa euroa lisää budjettivaroista. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että EU on jo toiminut yli 4,2 miljardia euroa kri- Syyrian kriisin alusta asti on annettu käyttöön humanitaarisia toimia vastaan. Luxemburgin pääministeri muistutti kaikille jäsenvaltioille vastuistaan kollektiivisesti tältä osin, samoin kuin Tuske Juncker tekivät, että mitä tulee Afrikkaan. Meidän vastuumme on luoda kestävät olosuhteet, jotta ihmiset etsivät parempaa elämänsä, tai siis löytävät paremmin elämän jossakin muualla, jos eivät pääse palaamaan kotiinsa perheensä, tarvitsevat heitä ja energiansa ja rahansa rahat, jotka maksetaan rikollisille salakuljettajille matkasta Eurooppaan, voitaisiin investoida paremmin heidän alkuperämaidensa talouteen. Olkaamme realisteja. Tämä ei tapahdu silmän räpäyksessä. Ja me tarvitsemme uudenlaista lähestymistapaa kehitysasioissa. Pitää luoda aktiviteetteja, työpaikkoja Afrikan maihin. Pitää investoida näihin maihin. mitä pitää tukea. Pitää kouluttaa nuoria, sillä tämä on riittämättömällä tasolla. Pitää kehittää klassisia aloja, jotka kärsivät joskus tästä kilpailusta. No eurooppalaista kilpailusta maatalousalalla, kalastusalalla – Täten meillä on velvollisuus tukea, no siihen mihin me olemme sitoutuneetkin, eli että tuetaan kestävää kehitystä. Juurikin tällä hetkellä Maltassa järjestetään Valletan huippukokous. EU yhdessä afrikkalaisten kumppaneiden kanssa pyrkii tekemään tärkeitä päätöksiä koskien eri kysymyksiä, jotka liittyvät maahanmuutto- ja muuttoliikkeeseen. Kuten juuri sanoin, jos puhutaan maahanmuutosta, niin pitää myös aina mainita kehitysnäkökulma. Yksi tarvittavista toimenpiteistä on hätärahasto, jolla voidaan tilannetta vakauttaa ja puuttua laittoman maahanmuuton perussyihin. Ja Afrikan sisäisiin pakolaiskysymyksiin. Totta kai on poliittisia kysymyksiä mukana, sitä, että ihmisoikeuksia kunnioiteta, sekin pitää muistaa. Kun tarkastellaan asiaa, niin monet nämä alkuperämaat, joista pakolaiset tulevat, niin usein nämä maat ovat sellaisia, joissa ihmisoikeuksia ei voida taata lähestulkoon ollenkaan tilanne on usein päinvastainen. Tämä tulee EUn panokseen tähän rahastoon. Se tulee jakautumaan kahteen osaan. Ensimmäinen tulee Euroopasta kehitysrahastosta, EDFstä ja EUn budjetista. Tästä syystä on ollut mahdollista ottaa se käyttöön panoksemme kestävää varten Afrikassa. Sen pitää kattaa keskipitkä ja pitkä aikaväli sillä on, ratkaistavissa oleva ongelma ei ole lyhyen aikavälin ongelma. Tämä on ongelma, joka voidaan ratkaista vain pitkällä aikavälillä. Ja komissio on ilmoittanut, että 1,8 miljardia euroa tullaan vapauttamaan tästä vuoteen 2020 mennessä. Oli siis tämä EDF, joka on hallitusten välinen rahasto edelleen, niin tämän 1,8 miljardin lisäksi kaksi, noin 20 jäsenvaltiota tähän asti on ilmoittanut lisärahasta kansallisella tasolla. Sveitsi ja Norja aikovat myös antaa oman panoksensa tähän. Samalla sitten on näitä kahdenvälisiä avustusohjelmia ja niitä pannaan edelleen täytäntöön erityisrahasto on yksi osa vastausta, mutta siihen tarvitaan lisärahoitusta. Viisana. Varsinkin, jos halutaan kestävää tulosta, ja minä uskon, että se on kyllä meidän tavoitteemme meille kaikille. Valletan huippukokous, joka ihan näillä hetkillä on käynnissä, on myös tilaisuus lisää sitoumuksiin kumppaneittamme kanssa. Ja siksi minä pyydän ymmärrystä, jos en nyt tänään pysty vielä kertomaan teille tarkkoja lukuja, lopullisia lukuja kahden keskeisistä osuuksista, joita on hätärahastoon. Tämä kaikki riippuu osin myös niistä tuloksista, joita saadaan Ballettasta. Ihan vain tiedoksi teille, minun maani Luxemburg antaa 3,1 miljoonaa euroa. Me olemme mukana 1,3 prosentin verran antamassa kehitysapua myös BKT. Ja muistuttaisin vielä, että me olemme kaikki sitoutuneet tähän. Me olemme sitoutuneet siihen jo jokin aika sitten 0,7 prosenttiin pitää paikkansa, etteivät ihan kaikki ole päässyt 0,7 prosenttiin. Tilanne on sellainen, että jotkut ovat jopa laskeneet kehitysapun määrää. En minä nyt Morkka ketään, ei se minulle kuulu, mutta kuitenkin minun omassakin maassani on sellaisia äänenpainoja, jotka sanovat, että kyllä, tästä täytyy vähän säästää kehitysavustakin, kun loppujen lopuksi ei siitä nyt tule haittaa kenellekään. Mutta nyt on syytä tajuta, että vaikka budjettikurin nimissä tai rajoitusten nimissä, jos siellä säästetään, niin se on sitten kustannus, joka vain lykkääntyy. Nyt jo nähdään tänä päivänä, että maahanmuutto, alikehitys, loppujen lopuksi ovat tavallaan yhden mitalin kaksi puolta. Ja jos me emme tartu tähän alikehityksen ongelmaan, kurjuuteen, nuorten syrjäytymisen kehitysmaissa, niin heidän ratkaisunsa loppujen lopuksi sitten on lähteä maahanmuuton tielle, jopa hengen uhalla. Ja usein me olemme keskustelleet tästä, sitä paitsi komission puheenjohtajakin todennut, eivät ne, ei tässä piikkilan aidat tai murit estä mitään. Eli se, mistä nyt tässä on kyse, on investoinnista totta kai solidaarisuuteen Afrikan naapureitamme kohtaan, mutta yhtä lailla tässä investoidaan meidän omaan turvallisuuteemme. Ja mielestäni tästä on kyse. Ja siitä on nyt kyse antaa vahva merkki myös Vallettan kokouksessa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Nyt on aika kuulla komission edustajaa. Rova varapuheenjohtaja Kristina Georgieva, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh- Kiitos puhemies. Meidän työmme, nämä maailmamme on niin vauras, että yhdeksän vuoden aikana me tuotamme yli 67 biljoonaa euroa tässä omassa maailmassamme. Valitettavasti niiden ihmisten määrä, jotka ovat riippuvaisia avusta pysyäkseen hengissä, on kasvanut eksponentiaalisesti – nyt meillä on 120 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat apua puhtaaseen hengissä pysymiseen. Jos se olisivat maa, se olisi ollut 11 suurin valtio Japanin ja Turkin välissä. Puolet väestöstä tuossa maassa olisi kodittomia, olisivat joutuneet siirtymään kodeistaan konfliktien tai luonnonkatastrofien vuoksi. Ja nämä siirtyneet, heistä suurin osa elää meidän naapurustossamme, elävät Afrikassa, Pohjoisessa Afrikassa, Lähidässä. Ja on hyvin selvää, että me Euroopassa olemme ei vain auttamassa niitä, jotka ovat selviytyneet tähän, tänne meidän rannikoillemme – vaan meidän täytyy antaa 59 miljoonaa. Ja tuo tehtävä on moraalisesti oikein, mutta se on myös meidän aivan omien etujemme mukaista. Jos me haluamme hallittavimmassa olevan tilanteen ja voimme olla kunnon kansalaisia, auttaa ihmisiä, silloin meidän täytyy lisätä huomiotamme ja tukeamme ihmisille siellä, missä he ovat Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa – mutta myös Afrikan sarvenmaissa, Sahelin alueella. Ja siksi me komissiossa olemme päättäneet, että tavallisen humanitaarisen ja kehitysyhteistyömme lisäksi aiomme käyttää uutta välinettä, erityisrahastoa, väline, tätä välinettä siksi, että sillä on mahdollisuus vetää mukaan sellaisia summia, jotka kenties päätyisivät pienin, vähemmän tehokkaisiin ohjelmiin. Sitä kautta voidaan tehdä nopeita päätöksiä, rahoittaa toimintaa, saada joustavuutta, jolla vain sopeutua muuttuviin tarpeisiin. Tämä antaa mahdollisuuden saada mukaan enemmän avun antajia, ja tällä tavoin voidaan vähentää hallinnollisia kustannuksia ja lisätä tehokkuutta ja vaikutusta. Olemme tehneet äskettäin päätöksiä kahden erityisrahaston luomiseksi Kuten kuulitte, yksi niistä on ollut tai on valitan huippukokouksen käsiteltävänä Afrikan hätäapu erityisrahasto ja aloitan tästä. Siitä keskusteltiin Mogherinin ja komission ja se Mimitsan eh, voimin AFET ja DEVE-valiokunnissa – ja aiemmin syksyllä puheenjohtaja Juncker esitti puitesityksestä tästä erityisrahastosta, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä tarttua epävakauden äh, perussyihin ja samoin niihin syihin, jotka aiheuttavat epäsäännönmukaista muuttoliikettä. Ja voin sanoa, että 9. Sy- syyskuuta ja 20. lokakuuta välillä työ on edennyt siihen pisteeseen, että saatamme komissiossa hyväksyä asianmukaiset päätökset, jotka koskevat alustavanlaatuista perustavaa sopimusta, joten tämä rahasto on käynnissä. Se keskittyy taloudellisten mahdollisuuksien antamiseen lisää yhteisöjen kestävyyttä, luo kehitysmahdollisuuksia ja antaa parempaa maahanmuutto hallintaa Pohjois-Afrikassa, Afrikan sarvessa. Ja tämä erityisrahasto mahdollistaa sen, että tartumme maahanmuuton ydinsyihin, mutta voi myös auttaa ihmisiä, jotka ovat, joilla on ensisijaisia tarpeita ja tämä on joustava mahdollisuus. Se mahdollistaa välittömät konkreettiset toimet. Ja se on myös hyvä puite EUn lisänäkyvyydelle, niin että ihmiset näkevät se, mitä me teemme. Kohdennetussa toimissa on erityisesti sellaisia, joissa pyritään olemaan työllisyyttä nuorille ihmisille ja naisille. linkkien rakentaminen kehityksen ja turvallisuuden välillä. Ja hyvin konkreettisten toimien tukeminen maahanmuutossa ja pakolaisvirtojen hallinnassa – me tar- odotamme mielenkiinnolla tuloksia Valletan huippukokouksesta. Toivon, että tulemme näkemään lisärahoitusta. Tällä hetkellä meillä on, kuten olemme voineet kuulla herra Schmidtiltä, meillä on 1,8 miljardia tässä erityisrahastossa. Sen lisäksi 17 miljoonaa sidottuna jo nyt. Tähän ovat jäsenvaltiot sitoutuneet ja toivon, että tulemme näkemään lisäsitoumuksia valitan huippukokouksessa. Haluaisin myös todeta, että tässä erityisrahastossa esitämme, että 200 miljoonaa osoitetaan erityiseen Marokon, Algerian, Tunisian, Libyan ja Egyptin alueeseen. Minun varmaan tarvitse selittää, miksi nämä maat ovat todella tärkeä kohdealue tämän tyyppiselle tuelle. Toinen erityisrahasto, joka on luotu, on alueellinen erityisrahasto, jolla pyritään vastaamaan Syyrian kriisiin. Se luottiin eh, joulukuussa 2014 ja sen tavoitteena oli antaa johdonmukaisempaa, kattavampaa apua vastauksena Syyrian kriisiin alueellisella tasolla. Ennen kaikkea, jotta voidaan vastata syyrialaisten tarpeisiin naapurimaissa. Me pystymme käyttämään tätä rahastoa myös syyrialaisten auttamiseksi Syyriassa – ja voimme auttaa syyrialaisia, jotka jo ovat lähteneet kohti Eurooppaa ja jotka ovat jossakin EUn naapurimaassa läntisellä reitillä. Tämä rahasto on saanut hyvän nimen. Se on Madat-rahasto. Madat tarkoittaa toivoa. Ja kysymys on siitä, että lähdetään viesti Syyrian pakolaisille – että työtä ei ole unohdettu, että heitä, maailma ei unohtanut heitä, että on toivoa heille, koska he ovat hukanneet toivon itse, itselleen ja lapsilleen. Ja rahaston tavoitteisiin kuuluu itse asiassa tukea syyrialaisten lasten koulutusta, mikä on ollut yksi suurimmista tragedioista, on ollut viime vuoden sota, maa, joka oli jonka jossa 98 prosenttia oli lukutaito jossa koulutuksen taso oli melko kor- on ollut korkea. Ja jos lapsilta kysyttiin, mitä he halusivat tehdä, niin he sanoivat, että he haluavat lääkäriksi, insinööriksi, opettajaksi. Nyt kaksi kolmasosaa näistä lapsista on joko poissa koulusta tai käy koulua epäsäännöllisesti. Ja se, että on mahdollisuus auttaa heitä saadaan, saamaan koulutus, jonka he ansaitsevat, on myös tapa auttaa heidän perheitään jäämään eikä lähtemään liikkeelle. Olemme nähneet vetoomuksia jäsenvaltiota osallistua rahaston toimintaan. Kaksi miljoonaa ja toimintaa tulee myöskin lisää muilta jäsenvaltioilta ja äh, myöskin kolmansilta mailta. Haluan kiittää jäsenvaltioita, jotka jo nyt ovat osaltaan antaneet rahoitusta, mutta myöskin niitä jotka muuten ovat auttaneet UNICEFin, YK pakolaisohjelman, maailman elintarvikeohjelman toimintaan. Nyt on kysymys kriittisestä hetkestä meille eurooppalaisille. Meidän on nyt noustava ja oltava luotettavia. Meidän täytyy saada aikaan luottamusta siihen, että Eurooppa on hyvän asian voima. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti, rouva komission jäsen. Kiitos. Ja nyt ryhmien edustajat. Ensimmäisenä puhuu kansanpuolueen nimessä edustaja Böge. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dank, Herr Herra puhemies, paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri. Minä kuulin lausumanne, mutta täytyy myöntää, olen pettynyt. Yhtäältä olette kyllä oikeassa, se, joka uskoo, että piikkilangoin ja aidoin ratkaisu löytyy, niin se hän on väärässä. Hän vain pitää lappuja silmillä. Mutta tänään te ette ilmeisestikään pysty sanomaan, kuka, milloin ja kuinka paljon investoi näihin kahteen rahastoon. ei synny väärinkäsityksiä, niin sanottakoon, että me olemme kuukausi sitten sitten nopeutettua menettelyä käyttäen saaneet sen aikaiseksi, että 9,2 miljoonaa euroa käytetään unionin budjetista vuoden 2015 ja 2016 siirtojen kautta tähän toimintaan. Mutta jos nyt kuuntelette, mitä YK on edustaja Noteris pakolaiskomissaarina totesi, helmikuun loppuun asti yli puoli miljoonaa ihmistä, yli 5000 päivittäin. Tällainen pieni summa ei riitä, jos me haluamme varmistaa, että nämä ihmiset jäävät kotimaihinsa. Ja jos katsotaan maailman elintarvikeohjelmaa ja UNHCRn tilannetta, vaatimattomia pieniä summia, mutta ainakin jotain. Mutta se ei riitä talven yli selviytyäksemme. Ja siksipä sanonkin tässä vaiheessa, niin kuin jakoavaimesta keskusteltaessa, niin kaksi minuuttia minulla pitäisi olla, rouva puhemies. Kaksi minuuttia. Kyllä, kyllä, kaksi minuuttia. Ja vielä kymmenen sekuntia, koska keskeytitte minut. Artikla 78.3 ei olisi pitänyt käyttää jakoavaimena, vaan meidän tulisi käyttää 79.3 artiklaa valtavien ihmisvirtojen hallinnoimisen varmistamiseksi. Me emme siis tässä onnistuneet ja nyt haluaisin vedota kaikkiin, että me teemme kaikkemme, jotta tämä rahastoratkaisu toimii. Ja toivon, että jokaisessa kokouksessa ilmoitatte aina, että kuka maksaa milloin ja kuinka paljon, koska muuten Euroopan unioni menettää humanisen lähestymistapansa ja kariutuu pyrkimyksissään. Kiitoksia. Okay. Eh, Kiitos, herra Böge. Tässä oli pieni väärinkäsitys. Minun papereissani lukee, että puheaika oli puolitoista minuuttia, mutta pidän tietysti arvossa teidän työtänne. Annan teille aikaa jopa kaksi ja puoli minuuttia hyvin mielelläni. Seuraavaksi rouva Gardia Rubial. Minun paperini mukaan hänellä on puheaikaa kaksi minuuttia varmastikin katson nyt tästä eteenpäin näitä aikapuitteita. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Totta kai, miten voidaan määritellä pakolaiskriisi? Siihen ei ole enää mitään sanoja, ja kun ajatellaan tätä haastetta, joka meidän edessämme on, sosiaalinen, taloudellinen, humanitaarinen ja totta kai siis myös talousarviohaaste. Ja siihen aion keskittyä, kun komissio esitti meidän maahanmuutto-ohjelmansa ja sitten niin, tarvittiin 10 miljardia, jotta voidaan sitten näihin edustusrahastoon saada rahaa Afrikkaa ja Syyrian varten. Euroopan unioni on kyllä ponnistelemassa talousarvionsa puitteissa, että voidaan vastata kriisiin, mutta tarve, tarpeet ja sitoutuvat eivät rikaan. Mitä tapahtuu sitten sen osan kanssa, joka kuuluu jäsenvaltioille? 23. syyskuuta päivällä neuvosto ja, ja totta kai lokakuinen neuvosto, kuten ministerikin totesi, päättyvät ja jäsenvaltioiden voimilla, että elintarkeohjelmaan ja moniin muihinkin pannaan miljardeja ja totta kai myös näihin erityisrahastoihin yhtä lailla. Ja totta kai jotkut jäsenvaltiot ovatkin ponnistelleet, mutta moni ei, ja siksi pari miljardia puuttua, mutta komissio vähän aikaa sitten kertoi, että jäsenvaltiot saavat kuitenkin 9 miljardia eri mukautuksiin myös esimerkiksi sakkoihin liittyen. Ja sitten neuvostokin on kuunneltu. Euroopan parlamentti ei mitenkään näitä palautuksia kyseenalaiseksi, mutta meistä olisi hyvä poliittinen ele, että 28 sitoutuisivat käyttämään osa näistä palautuksista talousarviosta rahoittaakseen omaa osuuttaan erityisrahastoihin, jotta meidän toimintamme vastaisivat meidän sanojamme. Se on paras osoitus meidän toimintakyvystämme ja me emme voisi sallia sitä, että tämä tilaisuus häviää. Pääministeri Luxemburgista ja Tusk ja myös puhuivat tästä jo 28. päivää. Kiitos. Kiitos. Ja nyt todellakin seuraan tarkkaan ajan noudattamista. Nyt puolitoista minuuttia, herra Kölmel. Kiitos, puhemies. Meille kaikille on selvää, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ajankohtaisen kriisin selvittämisessä joutuvat kantamaan vastuunsa. Ja tähän kuuluu myös se, että me tuemme tätä esitystä, sillä juuri Syyria ja Afrikan maanosa kokonaisuudessaan tarvitsevat juuri nyt meidän apuamme. Siksi 2,3 miljardia on aivan oikea summa, ei varmaankaan riittävä, mutta kuitenkin. Tämä ei ole pelkästään budjettipoliittisesti välttämätöntä, tämä on myös siihen liittyvä kysymys, miten voidaan tehokkaasti käyttää varoja. Ja me olemme aina olleet sitä mieltä, että varoja täytyy mahdollisimman lähellä kriisilähteitä käyttää koska niitä voidaan siellä käyttää huomattavasti tehokkaammin, koska siellä voidaan samalla rahalla saada enemmän tuloksia. Meidän pitää huolehtia siitä, etteivät ihmiset joudu lähtemään pakomatkalle, joka on pituus on tuhansia kilometrejä, vaan meidän pitäisi auttaa mahdollisimman lähellä. Aiheena on budjetti. Me puhumme budjetista, mutta se mitä me aina olemme kaivanneet on se, että me puhumme yleensä vain rahasta. Minä kaipaan edelleenkin selkeää mallia, joka olisi EUn arvoinen niin, että me todellakin lopulta voisimme käsitellä näitä monia näkökantoja ja saada aikaan todellisen ratkaisun. Tätä kriisiä ei voida ratkaista pelkästään rahalla. Rahaa tarvitaan, mutta ei yksinomaan. Ja meidän täytyy palata taas siihen, että EU:ssa laki ja järjestys pätevät ja että niitä sovelletaan myös. Kiitos. Seuraavaksi herra Depre, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Äh, Kiitos puhemies. Herra ministeri, hyvä varapuheenjohtaja, minä kuuntelin tätä tarkkaan. En voi peitellä sitä, että kyllä jotain vajaksi jäi. Jos ajatellaan tilanteen vakavuutta, te olette vähän kyllä aliarvioineet sitten. Jos ajatellaan niitä viimeaikaisempia lukuja, joita komissio on julkaissut tuleville kahdelle vuodelle, niin kolme miljoonaa pakolaista lisää. Sanokaa sitten, jos se on se tilanne sitten. Täytyy olla urheutta niin sanoa myös. Ei pidä pelkää totuutta. Myöskään ajatella mitä tuloksia kuvittelette saavanne teidän toimistanne, joihin ryhdytte. No okei, sitten rahastot. Ensin Syyria, yksi miljardi. Jos jäsenvaltiot panevat omat osuutensa myös 500 miljoonaa sen päälle, mitä komissio 500 miljoonaa pannut, siis yksi miljardi, kun 2,5 miljoonaa pakolaista naapurimaissa ja neljästä viidestä miljoonaa itse Syyriassa joutuneet kotikunnat lähtemään. Siis miljardi euroa valtaa, sisäisiä siirtoja virtoja, niin 160 000 siinä. Ja siihen panna miljardi vertaikaapa näitä lukuja ja sanokaapa, onko niin, että miljardilla ei juurikaan saada tuloksia aikaan. No, on sanoa, että kun katsotaan, mitä välineitä meillä on jo käytössä, Euroopan kehitysrahasto ja kahdenkeskinen kehitysyhteistyö ja Syyrian rahastossa miljardia ja Afrikan rahastossa vielä Pisara valtameressä. Mitäkö se muuttaa? E, vähän jotain. Kuitenkin tämä perustava laatu, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot luovat kokonaisvaltaista strategiaa, ne käyttää sitten kaikkia välineitä, että mitä niillä kaikilla voidaan saada aika parempia tuloksia kuin mitä nyt on saatu tähän asti. Eli kun vielä kysymys, missä nämä rahat jaetaan? Turkissako, Erdoganillekin, kun niitä tivaa, vai annetaanko jollekin erityisjärjestöille, jotka ovat nimenomaan pakolaistyöhön keskittyneet? Yhteistyölle kyllä, mutta ei alistumiselle. Seuraava puhuja on edustaja Ni Riada. Puheaikaa puolitoista minuuttia. Kiitos. Komission jäsen, meidän täytyy nousta solidaarisuuden puolesta. Meidän täytyy saada aikaan lähestymistapa, joka on integroitu. Niitä tuetaan humanitaarista apua ja tuetaan rauhanprosessia ja kestävää kehitystä avoimessa ja vastuvelvollisessa puitteissa. Me pidämme hyvänä joustavuutta ja tehokkuutta, mutta sitä huolimatta rahastot ovat edelleen liian pieniä, jotta voidaan käsitellä kiireellisiä tarpeita, joita on. Jotta saadaan vakautta ja humanitaarista apua maista niin kuin Syyria ja Turkki ja eräät Afrikan alueet. Joskus näyttää olevan niin, että me investoimme enemmän huonekaluihin tässä talossa kuin, raken, kuin ihmisiin. Prioriteetin täytyy olla se, että teemme erityisrahaston Afrikalle. Euroopan unioni on tärkein avunantaja näille rahastoille ja on välttämätöntä, että se toimivaltansa puitteissa toimii niin, että komission laajentumista vastaava pääosasto olisi vastaamassa asioista ja myöskin vastaisi kysymyksiin, jotka koskevat näiden erityisrahastojen strategiaa yleisesti. Komission tulisi tehdä vuotuinen kertomus humanitaarisesta avusta, sosiaalista kehityksestä, taloudellisesta vaikutuksesta ja vakaudesta, joka koskee niitä hankkeita, jotka saavat rahoitusta näistä varastoista. Täydentävää tietoa pitäisi antaa niistä yksiköistä, jotka ovat vastuussa näistä hankkeista, ja on taattava se, että tässä täysin otetaan Euroopan unionin rahoituksia koskevaa, koskevia sääntöjä. On tärkeää parantaa rahoitusvälineitä niin, että ne ovat joustavampia ja tehokkaampia. Euroopan budjetissa on välttämättä huolehtia siitä, että prosessi on avoin ja demokraattinen. Seuraava puhuja on edustaja Hautala. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. President, I remember very... Puhemies, myös muistan oikein hyvin, kun komission jäsen Georgieva kävi edellisen kerran DEVE-valiokunnassa ennen kuin hänestä tuli budjetista vastaava varapuheenjohtaja muistan teidän hyvin sanoneeni, että jos emme puutu varsinaisiin humanitaarisen kriisin syihin, niin kukaan ei kykene hoitamaan näitä kustannuksia ja lieventämään tuskaa. Olette aivan oikeassa. Meidän olisi pitänyt nähdä ilmassa olleet merkit jo silloin. Tällä kertaa minun on sanottava, että olen iloinen siitä, että puheenjohtajavaltio Luxemburg on mukana tässä hankkeessa, sillä Luxemburg on pieni, mutta todellinen kehitysyhteistyökumppani ja teidän ei pitäisi hävetä sitä, että kehitysyhteistyöbudjetti on laskenut muissa jäsenvaltioissa. On valitettavaa, että kotimaani Suomi pienentää kehitysyhteistyöpanostaan 42 prosentilla. Se ei ole pienennys, vaan sehän on täydellinen romahdus juuri näinä aikoina, kun komission puheenjohtaja Junckerkin totesi, että on aivan epätavanomaista, että kehitysapubudjettia leikataan. Oli miten oli, meillä on olemassa nämä rahastot ja niitä tulisi käyttää tehokkaasti hyväksi. Mutta pari kysymystä. Kun keskustelemme hätätilanteista, niin miten noudatamme tehokkuuden periaatetta? Miten voimme kunnioittaa sitoutumista miten voimme varmistaa, että aina toimimme ihmisoikeuksia kunnioittain tukea annettaessa ja miten varmistamme, ettei tästä synny todellinen tilkkutäkki. Meidän täytyy joka tapauksessa välttää epäjohdonmukaista lähestymistapaa. Rahahan ei ole pääasiallisesti uutta rahaa ja meidän täytyy vain muistaa, että tästä kärsivät nykyiset käynnissä olevat hankkeet. Mutta miten varmistamme sen, että nämä rahastot ovat muiden rahastojen kanssa toisiaan täydentäviä? Kiitos. Edustaja Korrao, Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puhemies. No niin, se komission puheenjohtaja Juncker, Mogherini ja Georgi ovat korostaneet myös sitä, että pitää puuttua pakolaisongelman perussyihin ja vaati myös jäsenvaltion kantava vastuuta. Tässä on vaikutelma, että Fabrizio Andreita pitää lainata, että Euroopan unioni kyllä on närkästynyt ja sitoutuu, mutta sitten juurikaan mitään tee. Tai aina kun viitataan kehitysapuun, kuten neuvostokin totesi, että ei näitä tavoitteita edes toteuteta, pelkkiä sanoja, ei tekoja kun nyt puhutaan näistä erityisrahastoista, niin tehän tiedätte, että niitä on lykätty ja, ja sitten rahaa siirretään kehitysavusta. Vaarana on, että tällä tulee ikään kuin huumausaineen riippuvuus, koska ei tässä kuitenkaan oikein hoideta mitään. Mutta tiedämme varsin hyvin, että jos halutaan puuttua varsinaisiin ongelmiin, alkusyihin, meidän täytyy vakavia ohjelmia tarjota pk-yrityksille, koulutuksille ja terveydenkin. Next speaker is... Seuraava puhuja on herra B. Kaksi minuuttia. Madame la commissaire, chers collègues. Hyvä komission jäsenkollegat, me aamulla kuulimme, että armeija Syyriassa on vihdoinkin pystynyt rikkomaan saaron, josta se on kärsinyt pari vuotta Kveiresina lentokentän ympärillä. Se on tärkeä strateginen sotilaslentokenttä Alepon lähellä ja sehän on marttyyrikaupunki tässä loputtomassa konfliktissa. Minä haluaisin kiittää tästä voitosta, kun on islamilaista valtiota torjuttu ja minä toivon, että tässä on lopun alku tälle järjestölle. Sen jälkeen, kun Syyrian kriisi syntyi, Euroopan johtajat eivät ole osoittaneet juurikaan pragmatismia, ovat pelkästään lisänneet ongelmia, vettä myllyyn lisänneet, lähetystöjä sulkemalla, ja sitten olette yhteistyössä maltillisten kanssa, joilla ei ole mitään maltillista niilläkään. Minä kollegani kanssa teimme esityksen, jossa vedottiin siihen, että diplomatisuhteet uudelleen avattaisiin Syyrian kanssa jopa ennen kuin konflikti pystytään ratkaisemaan. Kerrankin täytyy tunnustaa, että UE on osoittanut tietynlaista selvänäkyvyyttä, koska Euroopan unionin edustuston päällikkö Syyriassa ei ole koskaan lopettanut vuoropuhelua viranomaisten kanssa Syyriassa. Herra Anisna Kuuri jatkaa edelleen vierailuaan useaan otteeseen Damaskoksessa. Mitä tulee sitten Syyrian kansalle annettavaan apuun, on no valitettava komissio ei käyttää sellaisia järjestöjä kuin lääkärit ilman rajoja, joka on pelkästään kapinallisissa käsissä olevilla alueilla toiminnassa. Ja siellä on kuitenkin muitakin järjestöjä, joita ei auteta, etkä ota puolta. Ajatellen punaista ristiä tai YK-järjestöjä, jotka kriisin laajuuden vuoksi ovat ilman rahoitusta tällä hetkellä. Ja minä kehotan te tukea myös kansalaisjärjestöjä, jotka ovat osoittaneet kyvykkyytensä. Lövro Dorian ja SOS Kritien Dorian, jotka nuoret, joiden nuoret vapaaehtoiset ovat dynaamisia ja tehokkaita ja tekevät työtä väestön parissa Syyriassa, Irakissa, Libanonissa, Jordaniassa. Nämä järjestöt ovat tunnettuja ja tunnustettuja ja tekevät erinomaista työtä Käydessä vuoropuhelua paikallisten viranomaisten kanssa. Hakekaapa innoitusta heidän käytännöllisyydestään. Kiitos. Sitoutumista puhuu nyt edustaja Baltso. Olkaa hyvä. Puhemies, haluan kiittää siitä, että saan käyttää puheenvuoron. Ma- maahanmuuttokriisin osalta ratkaisuna olisi tärkeä tekijä se, että lopetettaisiin syyt tähän liikkeeseen. Tämä edellyttää kansainvälistä yhteistyötä Tätä saada aikaan rauhaa ja vakautta. Tämä päätös, joka nyt on tehty, että luodaan erityisrahasto Afrikkaa varten, on myönteinen askel, jos sen kautta onnistuu saavuttaa se, että pakolaisia voidaan saamaan, saadaan, pakolaisia saadaan jäämään niihin maihin, jotka ovat lähellä heidän lähtömaitaan. Mutta Turkki on tärkeä, koska jos tämä toiminta ei Turkissa tovi silloin, ei voida estää laittomia rajanylityksiä ja ainoaksi ratkaisuksi siinä tapauksessa jää vain aidan rakentaminen, joka Unkarissa on tehty ja Unkarissa, Itävallassa on nyt tekemässä samaa. EU on pyrkinyt ratkaisemaan tätä kysymystä muilla keinoin, mutta on pysäytettävä kansainvaellus ja on puolustettava Euroopan identiteettiä ja kulttuuria. Kiitos. Minäkin kiitän edustajaa puheenvuorosta. Näin edustajaryhmien puheenvuorot on nyt käytetty. Nyt ovat vuorossa yksittäisten edustajien puheenvuorot. Ensimmäisenä annan edustaja Fernandesille puheenvuoron. Rouva puhemies, jäsenvaltiot tulevat saamaan unionin budjetista vuoden lopussa 9 miljardia euroa. Nämä ovat odottamattomia tuloja, eli epätavanomaisia tuloja ja näistä varoista 2,3 miljardia tulevat sakko- ja tullimaksuista. Se on melkoinen summa ja se vastaa juuri sitä summaa, jota jäsenvaltiot joutuisivat maksamaan näihin kahteen erityisrahastoon. Eli ilman sen kummempia rahallisia ponnisteluja ilman, että kansallisesta budjetista pitäisi lähteä irrottamaan rahaa, niin jäsenvaltiot voivat tarjota yhteensä yli 2 miljardia euroa kompromissien toteuttamiseksi ja velvoitteidensa täyttämiseksi näiden erityisrahastojen osalta. Mitä tulee pakolaiskriisiin, niin se edellyttää meiltä toimintaa. Meidän on ratkaistava ongelmia paikan päällä ja kaikkien unionin toimielinten on osallistuttava tähän hankkeeseen. Myöskin nämä kaksi erityisrahastoa, ne tarjoavat toivoa, parempaa tulevaisuutta, parempaa koulutusta ihmisille. Se toimii ennaltaehkäisevänä välineenä. Ennaltaehkäisy on aina parempi kuin hoitotoimenpiteet, joten toivottavasti nämä varat, ylimääräiset varat, käytetään ongelman ratkaisemiseksi. Kiitoksia. Herra Fernandes, täällä on sininen kortti herra Kovonilta, Oletteko vielä syväksymään tämän sinisen kortin? Mr. Coburn. Herra Coburn. Have the floor. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kysyä teiltä, onkohan samaa mieltä kanssani? eikä olisi parempi, kun Iso-Britannia on enemmän pannut leireihin rahan Syyrian ja Turkin rajoilla kuin kukaan muu. Eikö olisi parempi, että nämä maat rakentaisivat omat leirinsä, ettei Euroopan unioni ota tätä rahaa. Ja sitten ne menevät hukkaan niin kuin aina. Käsittääkseni tätä ei ole tarkastettu edes parinkymmenen vuoteen kunnolla. Että hallitukset hoitakoot sen ja EU pitätkö sormensa poissa. Mr. Fernandes? Herra Fernandes, olkaa hyvä. Muito obrigado. O Reino Unido, tal como os outros estados. Paljon kiitoksia. Yhdistynyt kuningaskunta ja monet muutkin jäsenvaltiot saavat ylimääräisiä varoja käyttöönsä ja nämä jäsenvaltiot voivat sitten päättää tykönään, käyttävätkö he näitä rahoja tähän tavoitteeseen vaiko ei. Minä vain sanoin, ettei yhdenkään jäsenvaltion yhdenkään veronmaksajan tarvitse kaivaa kuvetaan. Kyse on rahasta, jotka ovat peräisin tullimaksuista ja sakkorangaistuksista, eli kansalaisia ei tässä rangaista. On selvää, että varojen hallinnoinnin on toimittava – Varoja on käytettävä tehokkaasti, tavoitteet on saavutettava ja se edellyttää tehokasta toimintaa. Se on kiistaton tosiasia näistä rahastoista puhuttaessa. Jos tähän päästään, niin silloin näin voidaan tehdä kaikissa jäsenvaltioissa, kaikissa organisaatioissa. Kiitoksia. Herra Geier, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa ministeri Schmidt, rouva äh, komission varapuheenjohtaja. Mietitäänpä hetkeksi, että on potilas, joka on psykiatrilainen ja sanoo, tohtori, minä olen jäsenvaltion pääministeri, Euroopan unionin jäsenvaltion pääministeri, kun olen Brysselissä ja olen kollegojen kanssa Euroopan neuvostossa teen päätöksiä, joita, joissa hallituksen päämiehenä vaadin, että maksetaan rahaa EUn erityisrahastoille, jotta voidaan tehokkaasti torjua pakolaiskriisin ongelmia. Mutta sitten kun olen taas kotona pääkaupungissa omassa toimistossa, niin silloin sanoin, että tämä oli pelkkä aikemus, ja, ja minä olen piittaamatta tästä vaatimuksesta, jonka itseni osoitan. Mitä psykiatri tekisi? Antaisi lääkkeitä. Varmastikin hän suosittelisi terapiaa. Mitä tämä anekdootti kuvaa, on valitettavasti eurooppalaista todellisuutta. Eurooppa-neuvoston kokouksissa aivan oikein suositellaan erityisrahastojen luomista, jotta voidaan torjua pakolaiskriisin syitä, mutta jäsenvaltiot eivät reagoi tai reagoivat pienillä summilla. Ja näin, että voivat varmistaa oikeuden päättää varojen käytöstä samaan aikaan kuitenkin saamassa rahaa takaisin runsaasti Euroopan yhdistä eh, täydentävä talousarvio kahdeksa johtaa siihen, että jäsenvaltiot saavat eh, helpotusta yhdeksällä miljardilla, eli rahaa siis on olemassa, ja sitä on eh, kymmen kertaa enemmän kuin mitä neuvosto haluaa saada takaisin vuonna 2016, jossa voitaisiin reagoida odottamattoman kehityksen. Nyt haluaisin sanoa, että neuvoston tulisi käyttää poliisia välineitä ja olla voimakas, ja se pitäisi tehokkaasti torjua paun syitä, koska sitä vähemmän tulee ongelmia, joita oli odotettu. Kiitos. Seuraava puhuja on herra Ozug. Pani przewodnicząca, panie panowie. Komis- Kiitos, puhemies. Komissio on nyt luonut erityisrahastot, joten tarkoituksena on saada aikaan vakautta noilla alueilla, hallita paremmin myös maahanmuuttovirtoja. Yritysrahasto on väline kehitysyhteistyön alalla, jotta voidaan paremmin käyttää eri varoja eri lähteistä. Euroopan unioni on jo sitoutunut aika merkittävään summaan. Nyt odotellaan vain, että jäsenvaltiotkin oman osuutensa tarjoavat. Harva on kuitenkin näin tehnyt. Eli mitä komissio aikoo tehdä, jotta tilanne korjantuisi? Toiseksi, jotkut maat, kuten Puola, aikovat antamaan rahaa muihin ohjelmiin, esimerkiksi maailman elintarvikeohjelmaan. Siksi onkin kysyttävä seuraavasti, minkälainen on johdonmukaisuus tässä erityisrahastossa suhteessa nyihin ohjelmiin. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Versia. Yksi minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Syyrian erityisrahasto tähtää nuoriin, eli turvallisuuteen ja siitä olen iloinen. Mutta Afrikassa täytyy puuttua maahanmuuton perussyihin, eli saada kartunin prosessi käyntiin kumppanuudessa kaikkien kauhimpien hallitusten kanssa, Sudanin kanssa, joka pommittaa omaa väestöään. Kolme miljoonaa kotikonulta lähtenyt ja Syyriassa sama tilanne. Euroopan unioni haluaa vain aurinkopaneeleita sinne panna. Me olemme itse Syyrian epävakauteen. Siellä osallistutaan ihmiskauppaan. YK on yksi kertomus tämän osoittanut. 800 miljoonaa, yksi miljardia otetaan muista lähteistä. Afrikan hallitukset ovat kyllä tämän ymmärtäneet ja eivätkä halua, että Euroopan unionin adjutantteina olisivat. Tämä on harhaa. Euroopan unioni kääntää selkänsä koko puolelle ihmiskunnasta ja kuitenkin Afrikan äh, pakolaisuudesta maahanmuutosta on 80 prosenttia Afrikan sisäistä. Seuraava puhuja on edustaja Valero hiukan enemmän, eli puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Jokainen elämä, joka hukataan matkalla Eurooppaan, on yksi elämä, hukattu elämä liikaa. Ja tämä riippumatta siitä, mikä on ollut syy siihen, että ihminen pakenee. Pakeneeko hän sotaa Syyriassa vai pakeneeko hän köyhyyttä Afrikassa. Ja aivan kuten ministeri Schmidt totesi, nämä eivät, äh, nämä esteet tule pysäyttämään pakolaisia tai muita maahanmuuttajia, tai jos pääsee EUn alueelle, sitä lähetetään takaisin, ja näiden muiden maahanmuuttajien joukkoon, niin kuitenkin jossakin vaiheessa nämä ihmiset palaavat uudestaan. Tämä tapahtuu, jos me emme puutu niihin perussyihin, miksi ihmiset lähtevät pakoon. Ja siksi meidän täytyy tähän käyttää enemmän työtä. Minä pelkään hiukan sitä, että kun 20. lokakuuta neuvoston päätöksessä on puhuttu paljon siitä, mikä, mikä olisi maahanmuuttoon toiminta ja pitäisi pysäyttää se lähelle rajaa. Ja puhutaan vähemmän siitä, mikä olisi pitkän tähtäyksen työtä, jotta saataisiin aikaan parempaa kehitystä pakolaisten kotimaissa. Minä pelkään, että me viemme rahat pois tältä pitkän tähtäyksen työltä ja käytämme rahaa enemmän rajojen valvontaa. Toivon, että näin ei kuitenkaan ole. Sitten toinen ongelma on se, että kuten monet ovat puhuneet siitä, että monet maat ovat vähentäneet kehitysapuun osettuja varoja. Tämä johtaa myös sitten siihen, että myöskin pakolaisten vastaanotto vie myöskin paljon rahoja. Seuraavaksi herra Gill, yksi minuutti. Kiitoksia. Massa ongelmien ratkaiseminen ruohonjuuritasolla on kaiken A ja O. Me olemme halunneet, että tämä globaali ratkaisumalli löytyisi alkuperämaissa tai naapurivaltioissa. Sitä olemme vaatineet jonkin aikaa, mutta poliittinen johto Euroopassa käyttää uutta kriisiä hyväkseen kansalaisten rahojen saamiseksi, niin sanomme, että ei käy. Budjetista löytyy jo nyt riittävästi varoja tähän toimintaan. Jos näitä rahoja laitetaan palaamaan turhanpäiväisiin hankkeisiin ja käytämme näitä kovalla työllä tienattuja rahoja, niin silloin tässä kyllä ollaan väärillä raiteilla. 500 miljoonaa puntaa on käytetty tuhanteen videoon ja eri, erilaisiin koulutusmateriaaleihin ne on kyllä arrogantisuuden, ylimielisyyden ja turmaisuuden mm, esimerkki. Kyllä Euroopan unionin pitäisi toimia esimerkillisesti ja käyttää varoja sellaisiin toimiin, joilla voidaan ratkaista pakolaiskriisi. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rova Kappel. Kiitos puhemies, herra ministeri, rouva komission varapuheenjohtaja. Maanantaina on jälleen Euroopan sisäministerien kokous jolla tavoitteena on saada herkistettyä kansalaisia tälle pakolaiskriisille. Tämä ei ole riittävää, ajatellen sitä, että tämä on suurin kriisi, joka Euroopan unionia on kohdannut. Yhtä riittämättömiä ovat komission toimenpiteet, jotka eivät edistä sitä, että kestävällä tavalla selvittäisiin tästä kriisistä. Ei ole tehokasta rajojen suojelua. Frontexilla on liittämättömästi varoja, sillä on aivan liian tiukka valtuutus ja 160 000 ihmistä, jotka piti sitä muualle, ei ole ollut tehokas. Tähän mennessä vain 500 paikkaa on tarjottu eri maista ja tänään esillä olevat rahastot, ne ovat hyviä, mutta nämä rahastot, niissä voidaan sanoa, että ei ole selvää, miten paljon, milloin tullaan varoja käyttämään. Tämä ei ole kestävä tilanne. Kriisialueiden vakauttaminen vaatii enemmän Tähän on viitattu YK pakolaisohjelmasta, maailman elintarvikeohjelmassa rahaa puuttuu, henkilöstöä puuttuu. Jos me odotamme tätä, niin samaan aikaan kuitenkin tuhansia ihmisiä minun kotimaani rajalle. 400 000 ihmistä on kulkenut tänne oli nyt on kuljettu. Tämä ei ole kestävää, ajatellen kansalaisia. Äh, Edustaja Epitideos, yksi minuutti. Στα πλαίσια της αντιμετωπίσεως του προβλήματος Kiitos puhemies. Jotta voitaisiin puuttua maahanmuutto-ongelmaan, niin täytyy ymmärtää, miten se liittyy Syyria-kriisiin tai maahanmuuttoon Afrikasta. Mutta nyt jäsenvaltio pitäisi jostain puoli miljardia löytää, mutta tämähän on pelkästään itsensä harhauttamista, jos kuvittelemme, että tällä vuonna asiat ratkaistaan. Maahanmuuttajat, pakolaiset tulevat suurin joukoin jatkossakin Eurooppaan – ja edelleen tarvitaan rahoitusta. Maat ja kansat, varsin kerikkalaiset, edelleen kärsivät kaikista talouskuritoimista, joita on niin heille tyrkytetty, jotta voidaan sitten jatkuvasti myös rahoittaa laitonta maahanmuuttoa. Jos haluamme puuttua tähän, meidän täytyy miettiä varsinaisia alkusyitä. Ensinnäkin meidän täytyy pystyä päättämään sodat noissa maissa. Rahat on annettava alkuperän maille, että he voivat taloudellisesti kehittyä, etteivät heidän hallituksensa sallisi pakolaisuutta Euroopan suuntaan. Me tarvitsemme järjestelykeskuksia myös alkuperämaissa, eikä Turkin pitäisi myös valvoa rajojaan, eikä jätetä satoja tuhansia laittoman maahanmuuttajia meille. Seuraava puhuja on herra Stia. Puolitoista minuuttia. Herra puhemies, Euroopan parlamentti on aina todennut, että tarvitsemme kattavaa ratkaisua pakolaiskriisiin. Tästäpä syystä olemmekin tyytyväisiä näihin uusiin rahastoihin. Jos haluamme käydä valittaessa rakentavaa keskustelua myöskin niiden pakolaisten takaisinottamisen osalta, jotka eivät saa turvapaikkaa, niin meidän täytyy varmistaa, että meillä on olemassa myöskin riittävästi rahoja erityisrahastoissa. Eli jäsenvaltioiden on osoitettava, että he ovat halukkaita osallistumaan tähän hankkeeseen, sinkin kun nyt tavoitteena on 1,8 miljardia euroa ja niin otetaan sitten muista budjettikohdista. Meidän täytyy korostaa myöskin tehokkuutta ja vaikuttavuutta, joka kehitysavulla on. Ja me toivomme, että komissio tarjoaa meille kattavasti tietoa näiden varojen käytön tehokkuudesta. Mutta Tämän ei pitäisi olla mikään vero. Meidän täytyy varmistaa, että erityisrahastosta löytyy riittävästi rahaa. Kiitos myös siitä, että käytte aikainen. Hyvin seuraavaksi edustaja Tomaa. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Edestämme on poikkeuksellinen tilanne. Ja voimme miettiä, mitä komission puheenjohtaja totesi, että meillä on moraalinen vastuu historiallisesti ja meidän täytyy pystyä vastaamaan tähän haasteeseen. Komissio on halunnut luoda nimenomaan hätärahastot myös Syyrian auttamiseksi. Me tuemme tätä, mutta äh, erityisrahoituksessa on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin lupaukset, joita ei ole pidetty neuvostossa ja sen valtioissa, puhujakorjaa, ja toiseksi, että neljä otsikon katto liian alhainen eikä ole raha ulkosuhteisiin tarjolla. Se edellyttää, että komissio luo talousarvon ulkopuolella välineitä ja näin demokratian valvonta pettää. Kun katsotaan liian tiukkoja MRKita, Euroopan unionin talousarvio kärsii, eli meidän toimintamme kärsii. Kirsi kuitenkin, kriisi jatkuu ja varmasti tulee muita kriisiä vastaan. Jos haluamme olla uskottavia, on puututtava talousarviotodellisuuteen, mitä pikimiten, ja MRKta korjattava. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Marias. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Κυρία Πρόεδρε, το έχουμε πει και Rouva puhemies, jo aikaisemmin olemme täällä todenneet, että Kreikka ei kykene ottamaan vastaan yhtään pakolaista enää kaikkien lisäksi. Mutta mitä Euroopan unioni tekee? Antaa vain murusia tämän kriisin ratkaisemiseksi Kreikalle, vaikka Kreikka on niin köyhä muutenkin. Turkkia ei haluta uhata millään keinoin, eli että se puuttuisi salakuljettajien toimiin. Mitä tulee järjestelykeskuksiin, ne pitäisi perustaa Turkkiin ja muihin unionin ulkopuolisiin maihin ja Dublin kolmosesta pitäisi päästä eroon ja saada aikaiseksi jonkinlainen jako avainjärjestelmä ottaen huomioon BKT per capita ja jäsenvaltion koko. Mehän annamme Afrikan maille kehitysapio, apua laittoman maahanmuuton kitkemiseksi, joten meidän täytyy varmistaa, että Syyrian kriisi löydetään rauhanomainen ratkaisu. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on vuorossa herra Wolf. Puolitoista minuuttia. it working? Okay. Thank you. Kiitos puhemies. Tänä vuonna 1,5 1,3 miljoonaa pakolaista ja maahanmuuttajia tulee Euroopan, se voi arvioida, että heitä on kolme miljoonaa. Onko EUlla muuta ratkaisua? Se on erityisrahaston, jossa on pari miljardia euroa, ja tällä pyritään sitten ratkaisemaan Afrikan ongelmat. Afrikan ongelma, jonka aiheutuu siitä tuetaan hallitusten muutosta Libyassa ja Syyriassa. Afrikan ongelma, jonka aiheuttavat tullit, jotka kilpaileva, jolla kilpaillaan voimakkaasti afrikkalaisia yrityksiä vastaan ja afrikkalaisen ongelman tuetaan niitä hallituksia, jotka terrorisoivat omaa väestöä. EU ei ole mikään Afrikan ystävä. Ei ole Afrikan ihmisten ystävä. EU ei ole tämän maanosan ystävä siinä mielessä, että se voisi olla taloudellinen voima. EUn protokolonialistinen politiikka vie mahdollisuuksia pois tältä maanosalta selviytyä. Se vahingoittaa Afrikan mahdollisuuksia ruokkia oman väestönsä. Tällaisen kysymyksen kuin 75 prosentin tulimaksu, joka koskee pahdettua kahvia, jolla pyritään suojelemaan saksalaista kahviteollisuutta. On sanottu, että afrikkalaiset eivät tarvitse mitään lahjoja. He tarvitsevat kunnollisia, siis kalaa lahjaksi, vaan tarvitsevat vapoja ja pääsyn lammelle. Gabriel. Edustaja Gabriel on seuraava. Kaksi minuuttia. Merci, madame. Kiitos, puhemies. Herra Schmidt, hyvä komission jäsen. Afrikan erityisrahasto on aika uusi asia, mutta joka kerta on palautettava mieleen, että meillä on oma kehitysrahasto tätä ennen ollut. Tämä ohjelma ei ole onnistunut ja se on, ei ole onnistunut estämään tätä kriisiä. Eksi, ehkä on kysyttävä miksi. Minä haluaisin ottaa kolme tärkeää asiaa esille. Totta kai täytyy fiksusti rahoittaa, ennakoida ja saada aika tuloksia, mutta ensinnäkin meillä on tarvetta rahoittaa riittävällä tasolla, mutta fiksulla tavalla. Totta kai täytyy olla varovainen, niin että erityisrahastosta tulee rahasto, jossa on monia avunantajia, yksityisiä ja julkisia, ja mietitään yhdessä, minkälaisia keinoja tällä rahastolla on toimia ja sitten ennakointi. Eristysrahaston avulla pitää noiden maiden valmiuksia vahvistaa hätätilanteen yli ja ohi, jotta voidaan selvitä seuraavista kriiseistä. En, mikä on lisäarvo näistä rahastoista verrattuna aikaisempiin rahastoihin? Miten taata tavoitteiden johdonmukaisuus? Ja sitten tulokset vielä lopuksi, jos me haluamme lisätä tehoa avussa. Ehkä olisi korkea aika nyt sanoa, että yksi mahdollisuus että olisi rajoittaa vähän tavoitteita, jotta ne onnistuisivat paremmin. Täytyy totta kai avunantajien sitoumuksia vahvistaa ja verrata niitä tuloksiin ja määritellä myös suoritusindikaattoreita ja verrata niitä järjestelmällisesti. Mutta ei välttämättä, mutta aina täytyy myös antaa enemmän enemmästä. Ja totta kai täytyy vahvistaa sitoumuksia ja täyttää lupaukset, mutta ei voida antaa enemmän ratkaisua kumman kumppaneille, ellei sitten ole välineitä tarjolla toteuttaa. Nyt täytyy ponnistaa vielä lisää ja oppia menneestä. Maahanmuutto ei saa enää olla varjopuolen asemassa yhteistyössä Afrikan unionin kanssa. Kiitos. Madame Gabriel, there is... Rova Gabriel, täällä on sinne kortti herra Coburnilta. Hyväksyttekö tämän kortin? Yes, Mr. Coburn. Herra Coburn, olkaa hyvä haluaisin um, kysyä, oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että Euroopan unioni on täysin hyödytön rahojen käytössä. kaksikymmentä vuotta ei ole tutkittu tilejä kunnolla, ei koskaan allekirjoitettu kunnon tilinpäätökset, vaan kaikkein tehokkaimmin virasto antamaan varoja Afrikalle tai leireille, joita on Syyrian Tur- Turkin ajalla. Eikö se parempi, jos Euroopan kansallisvaltio, kuten Iso-Britannia tai Ranska tai mikä muu tahansa, antaisi rahat suoraan ja loisi näitä leirejä itse. Mitä on järkeä on antaa rahat Euroopan unionille? Pitää poistaa tämä välikäsi, pitää antaa rahat suoraan näille leirille. Oletteko yhtä mieltä kanssani? Madame Gabriel. Rova Gabriel, olkaa hyvä. Merci pour la question. Juste deux éléments. Kiitos kysymyksestä. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin minä olen sitä mieltä, että jos emme ole oppineet tästä kriisistä – ja kun ajatellaan aikaisempia vuosia, että me olemme unionin toimineet yhdessä, ja olisimme toimineet, niin kriisi ei olisi tätä luokkaa kuin se nyt on. Siis en tietenkään ole samaa mieltä lähestymistavan kanssa, joka nyt omaksi Toiseksi täytyy katsoa myös, mitä lukuja on tarjolla. Tiettyjä indikaattoreet ovat kohentuneet unionin rahoituksen ansiosta. Vähemmän köyhyyttä, vähemmän aliravittuja lapsia, naiset hoidetaan paremmin. Ja sillä tiellä täytyy jatkaa. Ei se helppoa ole, mutta jatkaa täytyy, koska olemme kyllä tuloksakin saaneet. Haluttiinpa tai ei, kyllä on ponnisteltu enemmän kuin yksi jäsenvaltio pystyy. On tietystikin näkemysero edustajien välillä. Toivottavasti keskustellaan tästä myöhemmin. Nyt annan puheenvuoron edustaja Gerero Salomille, Teillä on yksi minuutti 30 sekuntia puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä voin sanoa, että Janne tavoitteet, joilla on yrittänyt luomaan nämä rahoitukset yhä joka kerta kun on enemmän kriisejä kestävät yhä pitempään, on yhä enemmän tarpeita, yhä enemmän, enemmän ihmisiä, jotka ovat siirtymään ja tarvitaan yhä enemmän suurempaa rahoitusta, joka vastaisi näitä tarpeita. Tämä rahoitus on yhä enemmän yhä vähemmän ennustettavissa olevaa ja me me, että voimme katsoa, ketä ovat nämä ihmiset, jotka tulevassa tarvitsemaan. Näiden varastojen osalta pyritään saamaan aikaan lisää koordinaatiot ja voidaan saada aikaan enemmän ennustettavuutta rahoitukseen ja tätä kautta voidaan myös saada aikaan enemmän tehokkuutta varojen hallintaan. Mutta meidän ei pidä pettää itseämme eikä muitakaan rahastoista tulee muista rahastoista, jotka oli suunniteltu samantyyppisiin toimiin. Ja toisaalta komissio on vastannut, mutta jos katsotte tätä listaa siitä, mitkä jäsenvaltiot ovat saaneet osuuksiaan, monissa tapauksissa nämä eivät todellakaan vastaa niitä arvoja, jotka on Euroopan unionilla siinä mielessä, että se pitäisi huolehtia ihmistä, jotka tarvitsevat apua. Joten meidän täytyisi nyt katsoa, että nämä varastot, rahastot ovat täydentäviä, etkä, eivätkä korvaisi muita ponnisteluja. Jos pidämme tästä kiinni, on tärkeää, että meidän pitää huolehtia ihmisistä, jotka pakenevat nälkää ja sotaa. Silloin meidän pitää olla vastuullisia ja antaa käyttöön sellaiset välineet, jotta meidän saarnamme muuttuisivat todellisuudeksi. Kiitos. Hyvä, moi, Varmastikin komissio se vastaa tähän kommenttiin. Ja nyt saa puheenvuoron edustaja Trebesius, yksi minuutti. Madame Trebesius. Rouva Trebesius, olkaa hyvä, yksi minuutti. Vielen Dank, verehrte Präsident. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Syyrian apuohjelmaa voidaan pitää hyvänä asiana. Toivottavasti elintarvikehuolto pakolaisleirillä voidaan näin hoitaa kuntoon. Useat jäsenvaltiot ovat viime vuosien aikana leikanneet UNHCRlle annettavia rahoja, vaikka pakolaiskriisistä oli jo merkkejä ilmassa. Jäsenvaltiot ja EU ovat kääntäneet selkänsä tälle ongelmalle ja nyt yritetään katsoa, mitenköhän raha saataisiin ulkorajavalvontaan. Pitkän aikaa Turkki on ollut demokratiaa pre- prosessin, ihmisoikeuksien ja lehdistövapauden osalta takapajuinen. Ja nyt Juncker on ilmoittanut, että neuvotteluja voitaisiin ehkä jatkaa. Mitäs Juncker oikein tekee? Eikä hän keskustele Tuskin kanssa. Ihan hiljattain Strasbourgissa Tusk totesi oikeutetusti, että ulkorajojen suojelu ei ole kaiken A ja O. Euroopan pitää hoitaa omat ongelmansa kuntoon. Mitä tulee rajavalvontaan ja muihin perinteisiin tehtäviin, kansallisiin tehtäviin, niin niihin ei pitäisi puuttua Merkelin ajaman hippikulttuurin kautta, vaan joitain muita menetelmiä käyttäen. Kiitoksia. Seuraava puhujamme on edustaja Kristoforu. Puheaikaa on puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti, puhemies. Minä uskon, että kukaan ei ole kyseenalaistanut sitä, että on osoitettava solidarisuutta tarvittavaa apua selvitäksemme pakolaisongelmasta. Tuskipa täällä on kukaan, joka haluaisi evätä solidarisuuden. ja sen valtiot kansalaiset ovat nimenomaan osoittaneet solidarisuutta pakolaisille. Mielestäni pakolaiskriisi ei ole vain eu asia. Se on kansainvälinen asia. Ei ole kyse pelkästään EUsta, jonka pitäisi osoittaa herkkyyttä ja solidaaristen muiden pitäisi kääntää selkänsä. Ei EU voi tehdä kaikkensa, kaikkea ilman, että olisi myös kansainvälistä apua puuttuaksemme pakolaiskriisiin. Tämä on kansainvälinen kriisi, jossa on mukana myös YK ja muut maailman valtio. Nyt kun me keskustelemme tästä, arabimaat eivät suurin investointirahastoihin ole käyttäneet pyörylläkään petrolidollariakaan hoitaakseen tätä kriisiä. Minä uskon, että kun moni sanoo, että EU ei ole riittävästi tehnyt, niin se on kyllä kohtuutonta meitä kohtaan. Paremminkin voisi pärjätä, mutta oikeastaan Euroopan unioni on ylipäätään jotain tehnyt. En ole ennakkoluuloinen, enkä sano tätä muustakaan syystä, mutta mielestäni ei voida hyväksyä, että Turkin kaltainen maa toimii niin kuin toimii. Muut Välimeren maat kyllä pyrkivät auttamaan tilanteessa. Sen sijaan Turkki hyödyntää pakolaiskriisiä ja lykkää niitä heitä eteenpäin ja hyödyttää koko tilannetta saadakseen vaihtokaupassa jotain muuta. Enkä nyt tietenkään halua, minkä kielteinen rooli sillä on ollut. Kiitos. Nyt on sininen kortti teille. Edustaja Wolfilta. Hyväksyttekö tämän? Kyllä. Herra Wolf, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Herra Kristofforo, olen kiitollinen siitä, että te tuette sitä näkemystä, että tämä ei pelkästään Euroopan unionin asia, vaan maailmanlaajuinen kysymys. Minä olen jonkin aikaa puhunut sen puolesta, että YK on olisi pitänyt kokoontua tässä asiassa. Tukisitko sitä, että YK on ollut aika pitkälti toimiton tässä, ja se oli kuunnut kutsunut koolle kansainvälistä kokousta käsittelemään tätä kysymystä kansainvälisissä puitteissa. Se on luottanut pelkästään Euroopan unioniin. Herra Kristoforu, olkaa hyvä. Totta kai olen samaa mieltä. Euroopan unioni kyllä pärjää ihan hyvin, kun katsotaan solidaarisuutta. Me olemme solidaarisuuteen perustuva unioni. Olette oikeassa, YK on, olisi pitää olla aloitteellisempi. Ja sitten muut, jotka ovat täysin vaiti, eivätkä ovat keskustelussa mukana, heidänkin pitäisi osallistua ainakin rahalla. Eivät arabimaailman suurvallat tai Amerikan mantereelta tai Venäjä voi olla toimettomina, kun vain parlamentti ja komissio yrittää jotain saada aikaan. Minä sanoisinkin komission parapuheenjohtajalle, että meidän täytyy kääntyä muidenkin tahojen puoleen, että osoittaisivat solidarisuutta tässä, että ei Q1 tässä joudu selviytymään. The next speaker. Seuraava puhuja on herra Howitt. Kiitos puhemies. Olin ylpeä siitä, että voin olla tänään aiemmin kokouksessa, jossa oltiin käynnistämässä tätä erityisrahastoa Afrikassa ja on mukava olla täällä Afri- ta- Brysselissä takaisin ja nyt toivottamassa tervetulleeksi näiden erityisrahastojen luomista. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti itse on tukenut tätä äänestyksessä 14.10. Nyt eh, EUn huippukokouksessa tein selväksi sosialistien ja demokraattien ryhmän puolesta, että täytyy saada aidosti uutta rahaa tätä varten. Tämä erityisrahasto ei voi olla pelkästään sitä, että siirretään varoja toisista olemista olevista rahastoista. Täytyy saada todella uusi eh, täydentävä toin väline. Keskustelussa yhdessä Britannissa on kritisoitu Eurooppa. Nyt on totta, että tähän varoja on tullut tähän näihin rahastoihin Italiasta ja Saksasta, mutta eivätkä minun kotimaasta, mutta meitä iso on monia, jotka uskovat, että koordinoitu toiminta kansainvälisten avunantajien kesken jotakin, minkä pitäisi edistää. Hyvä puhemies, täytyy muistaa, että on tuhansia pakolaiset, jotka ovat tulleet Eurooppaan ja että on miljoonia ihmisiä maissa, jotka ovat Syyrian naapurimaita. On suuria humanitaarisia puutteita, mutta meidän pitää kuitenkin antaa välitöntä lievitystä humanitaarisen muodossa. Meidän pitää pyrkiä saamaan integroiduksi uusiin yhteiskuntiin ja on tärkeää, että nämä pakolaiset voivat pysyä maissa, joiden oma tilanne kaikista huolimatta kuitenkin on hauras. Tällä erityisosastolla tehdään pitkätöksen suunnitelmia parempaa tulevaisuutta varten Kiitos. Seuraava puhuja on herra Karas. Rouva puhemies, arvoisa komissaari, hyvä ministeri. Jos riskin, joka liittyy pakoon, on pienempi kuin toive hyvästä elämästä kotona, lähtevät matkalle. Molemmat erityisrahastot ovat ikään kuin pieni toivon kipinä näille ihmisille – ja siksipä uskonkin, että tätä toivon kipinää ja omia sitoumuksiaan katsoen, niin ovat olleet aika lailla edesvastuuttomia. 120 miljoonaa on maksettu, vaikka miljardia on luvattu, ja tämä on häpeällistä. Ja siksipä vaadinkin, että 9,4 miljardia ei pitäisi palauttaa jäsenvaltioille. Nämä varat pitäisi käyttää avoinna olevien tilien hoitamiseksi investoitava kasvuun ja työllisyyteen, rajojen valvontaan ja toimiin, joilla voidaan puuttua näihin keskeisiin ongelmiin mutta ilmeisesti jäsenvaltiot vaan eivät tällä hetkellä tiedä, mitä ovat tekemässä. Kiitos, herra Karas. Seuraava puhuja on edustaja Spirakki. Kirja Proedre, kirja... Puhemies, varapuheenjohtaja, Kreikat ovat ottaneet vastaan Kossin ja Lesboksen saarella – maahanmuuttajia ja pakolaisia ihmisiä ja lapsia hukkuja. Sitten kysymme, mitä EU tekee. Minä sanoisin, että kyllä paljonkin, mutta me emme ole elämisemässä vastuussa siitä, mitä teemme, vaan myös siitä, mitä me erityisrahastojen rahoittaminen on pahasti myöhässä. Siksi minä kysyisinkin, kun on kyse vapaaehtoisista lupauksista, niin onko niille annettu jonkinlainen määräaika? Eipä ole. Milloin nämä rahat maksetaan? Kukaan ei ole tähän vastannut. Miten me pystymme lisäämään rahoitusta? Otetaanko huomioon se, että 9,4 miljardia ollaan palauttamassa talousarviosta jäsenvaltioille? Ehkä tätä voitaisiin käyttää rahoittamaan rahastoja. Lopuksi, mikä myös on tärkeää, miten me sitten seuraamme sopimusten toteuttamista kolmansien maiden kanssa, kun rahaa ovat saaneet. Alkaen Turkista, joka saa kolme miljardia liittymistä edeltävänä tukena. Miten me hoidamme seurannan? Nyt on toimittava. Nimittäin jos me emme toimi, euroskeptimismi kukoistaa näiden vuoksi. Kiitos. Haluaisin nyt kuitenkin sanoa kaikille, että on, aihe on hyvin tärkeä, mutta tärkeää on myös se, että käytätte oikein käytössä olevan puheajan. Totta kai voisi pitempäänkin esittää ajatuksia, mutta sille ei nyt ole aikaa. Seuraava puhujamme on edustaja Mureshan. Hänellä on puheaikaa yksi minuutti. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President, minister. Kiitos puhemies, komission jäsen, ministerikollegat. Budjetti paketti on ratkaisu pakolaiskysymyksen ratkaiseminen. Tämä on nähty, kun oli korjaava listatalousarvio vuodelle seitsemän tänä vuonna, mutta nämä olisi onkaan paras tapa käsitellä tämän tyyppistä kriisiä, odottamatonta kehitystä. Meidän täytyy rahoittaa poliisia prioriteetteja kunnolla, kun valmistelemme ensi vuoden budjettia ja myöskin eh, huolehtia siitä, että rahoitus on kunnollista, koska muuten EU on siinä tilanteessa, jossa se ei ole valmistautunut eikä kykene reagoimaan kriiseihin, kuten olemme voineet nähdä kesän aikana. Tämä täytyy tehdä selväksi myös jäsenvaltioille neuvotteluissa, joita nyt käydään ensi vuoden budjetista. Komission jäsen ja ministeri, me odotamme, että te viette viestin jäsenvaltioille sen suuntaisesti, mitä kollega Karas juuri aiemmin sanoi. Nämä kaksi rahastoa ovat tärkeitä, koska vain parantamalla tilannetta paikan päällä lähtömaissa – voidaan todellakin päästä ulos tästä eh, kriisitilanteesta, jossa nyt tällä hetkellä ollaan. Kysyttekö mikrofonnal ezzel Nyt eh, tähän päättyivät edustajien puheenvuorot, koska edustaja Riberoa ei ole salissa. Siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Haluaisin antaa puheenvuoron kaikille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, mutta tämä merkitsee sitä, että jokaisen täytyy noudattaa puheaikaa. Ensimmäisenä herra Polchak. Mr. Polchak. Herra Polchak. You have the floor. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem neslyšel své jméno. Rouva puhemies, en vain kuullut nimeäni. Niin mitä aiheeseen tulee, niin toteaisin seuraavaa Kyllä Euroopan on autettava, se on kiistaton fakta. Mutta Euroopan ei pitäisi pelätä puuttua tilanteeseen. Jos katsotaan näitä kahta erityisrahastoa, Syyriä ja Afrikkaa varten, niin sanottakoon, että liian myöhään. Ihmiset ovat jo viiden vuoden ajan sisällissodan kourissa ja jos usko sanotte, että ihmiset antavat tappaa itsensä tai jäävät leireille, jotka eivät tarjoa lapsilleen tulevaisuutta, niin olette väärässä. Ikinä en hyväksyisi sellaisia elinolosuhteita. Minäkin lähtisin pakosalle ja siksi Euroopan on autettava. On hienoa, että meillä on nämä kaksi erityisrahastoa, mutta minun on sanottava, että valitettavasti liian myöhään nämä rahastot tulivat. Kiitos, edustaja Frunzolika. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, haluan tukea ensimmäisten alueellisten erityisrahastojen luomista Syyriaa ja Afrikkaa varten, jotta voidaan puuttua perimmäisiin syihin. Ja tarvitaan kuitenkin riittävästi rahaa, 500 miljoonaa, ja totta kai vapaaehtoisin osuuksin, kun jotkut Afrikan maat autokraattisine johtajina eivät ehkä osaa käyttää oikein silmällä varojen käyttöä. Ne saattavat hävitä äkkiä korruption vuoksi ja näin on käynyt ennenkin, kuten tiedetään. Maitteen täytyy kunnioittaa tiettyjä ehtoja, ettei niistä tule keino kiristää Euroopan unionia. Hyvät naiset ja herrat, on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot poliittisesti sitoutuvat siihen, että riittävästi rahaa löytyy rahastoihin, kun 2016 talousarvosta keskustellaan. Kiitos edustaja Frunzulika. Seuraava puhuja on edustaja Tamasic. Uzajamni fondovi za Siriju i Afriku su vjerujem utemeljeni na plemenitosti i dobrim namjerama Neće doprinijeti. Syyrille Afrikalle on niin ovat hyviä aikomuksia, mutta ne eivät kuitenkaan tule parantamaan sitä, että kriisiä voitaisiin paremmin hallinnoida. Tämä toimenpide ilmaisee sitä, miten kyvytön Euroopan unioni on ajatellen Syyrian ja Afrikan kriisiä. Olen pahoillani, mutta nämä toimet kolmessa maissa ovat sellaisia, että ne eivät tuota toivottua tulosta, vaan päinvastaista silloin, kun Euroopan unioni itse ei tiedä, mitä haluaa. Toive, joka on osoitettu, tervetulotuus, joka osoitettiin pakolaisille ja maahanmuuttajille päinvastoin kuin mitä kansalaiset voisivat, on johtanut muureihin ja piikkilankoihin naapureiden ja ystävien välillä. Mitä itse asiassa on Euroopan maahanmuuttopolitiikka? Meidän pitäisi ensin sopia siitä, mitä se on. Ilman selkeää viestiä maahanmuuttajille, että Eurooppa haluaa ottaa vastaan vain sellaisia, joiden ihmiset elämä on uhattuna, ennen kaikkea naisia ja lapsia. Ilman sitä nämä erityisrahastot ovat pelkästään veromakseen varojen tuhlaamista. Seuraava puhuja on edustaja Jakovčić. Kiitoksia, rouva puhemies. Maailma muuttuu dramaattisesti silmimme edessä. Kansainvälinen yhteisö yhtä lailla muuttuu. Nämä toimenpiteet ovat myöhässä, mutta hyviä. Komission pitäisi varmistaa, että meidän tulisi olla aloitteellisia, ottaa huomioon yhdistynyt kuningaskunta, kaikki kumppanimme, jotka hyötyvät kaupankäynnistä Euroopan unionin kanssa – mutta silti on maailmassa niin monia jäs- maita, jotka eivät ole juurikaan osallistuneet tässä ongelman ratkaisutoimessa. EU on tehnyt paljon. Meillä pitäisi olla globaali aloite. Näin komission pitäisi tehdä, koska nämä toimet eivät riitä. Kiitos. Mr. Vigas, you have the... Edustaja Viegas, teidän puheenvuoro. Sen deixar de ignorar os problemas humanitários subjacentes. Kiitos. Me emme voi sulkea silmiämme humanitaariselta ongelmalta, johon on löydettävä vastus. Me voimme vain tuomita Euroopan unionin, joka ei puutu pahan syihin no, kuin antamalla vain muruja. Me olemme tässä rikoskumppaneita, kun on tuhottu maita, Irakkia, Libyaa ja Syyriaa. Meidän ver- kätemme ovat verissä johtuen tuhansista uhreista. Vallalla on institutionaalinen kyynisyys. Ei ole minkäänlaisia perusteita näille rikoksille. Me olemme itse aiheuttaneet tämän verilöylyn. Viimeinen puhuja on herra Tarant. Herra Tarant, teillä on puheenvuoro. Thank you, Madam President. Kiitos, puhemies. Jos maahanmuutto on ongelma, ehkä pitäisi katsoa historiaa homo sapiens tuli Keniasta ja sitten valtasi koko planeetan. Ei tämä ole mikään iso asia. Rova Georgieva tekee parhaansa auttaakseen ongelman käsittelemisessä. Mutta emme ratkaise ongelmaa kaatamalla lisää rahaa tähän näihin kiehuviin hotspotteihin. Meidän pitää ajatella Eurooppaa myöskin puolustamisen ja turvallisuuden mielessä. Ja siksi vielä kerran haluaisin korostaa sitä, että me tarvitsemme yhteistä turvallisuuspuolustus- ja ulkopolitiikkaa. Herra Tarant, kiitos. Nyt olemme tulleet tämän menettelyn päättelemään puhelistaa. Kiitän sitä, että mahdollisimman hyvin käytitte, noudatte puheaikaa ja, olemme, ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Oikein paljon kiitoksia, rouva puhemies. Pari yleistä huomiota. Ensinnäkin seuraavaa. Kyse on globaalista kriisistä ja se vaatii myöskin globaalia vastausta. Me Euroopan unionissa muodostamme 20 prosenttia Bikotesta, mutta 50 prosenttia kehitysavusta. Me teemme oman työmme, mutta on tärkeää, että kaikki, jotka voivat osallistua työhön, niin heidän pitäisi osallistua työhön. Hyvinvointi tuo lisää vastuuta ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat, että kyllä meidän täytyy nyt vaatia varojen vapautumista, jotta ihmisiä voidaan auttaa myöskin siten, että he kykenevät selviytymään itse ongelmistaan. Toinen asia on se, että mitä tulee talous- ja rahoitusalan kriisiin, niin tämä kriisi on osoittanut meille, että läksyjä on vielä edessämme. Meidän täytyy kehittää instituutiota siten, että voimme vastata tähän kriisiin. Pakolaiskriisi osoittaa toden totta, minkälaisia puutteita unionista löytyy. Me emme kykene tällä hetkellä tekemään tehokkaasti yhteistä työtä. Täällä on puhuttu yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, Dublinin tilanteesta, rajavalvonnasta. Me tarvitsemme koordinoitua keskipitkän ja pitkän aikavälin toimintaa niissä maissa, jotka tarvitsevat meidän apuamme, jotta he kykenevät itse kehittämään itseään ja tarttumaan edessä oleviin haasteisiin. On tietenkin selvää, että paras ratkaisu humanitaarisen kriisin edessä on se, ettei kriisi pääse laisinkaan syntymään. Eli meidän on investoitava enemmän konfliktien ennaltaehkäisyyn ja sellaisiin toimiin, jotka mahdollistavat sen, etteivät niin monet joudu kärsimään sitten tämän tyypistä kriiseistä. Me tiedämme, että ilmastonmuutoksetkin aiheuttavat näitä ongelmia. Tämä on itsestäänselvyys ja mielestäni Euroopan unioni ei ole toiminut täydellisesti, mutta kyllä me olemme vielä sitoutuneempia kuin monet muut ympärillämme. Ja sitten vielä muutama yksityiskohtaisempi kommentti. Täällä on aivan oikeutetusti todettu, että meidän on oltava yhteydessä muihin kehitysyhteistyökumppaneihin, ja näin me myös teemme. Henkilökohtaisesti kävin viime viikolla Yhdysvalloissa, keskustelin IMFn, Yhdysvaltain viranomaisten ja Maailmanpankin edustajien kanssa. Yhdysvaltalaiset ovat keskeisin kumppanimme silloin, kun tämän tyyppisiä kriisejä lähdetään selvittelemään. Ja meidän täytyy katsoa myöskin muuta kuin hätäapua. Meidän täytyy antaa jäsen näille kriisimaille ja ikään kuin puskurimahdollisuuksia – ja katsoa itse, miten tartumme tällaisiin kysymyksiin. On hienoa, että IMF on laajentanut kapasiteettiaan kriisien varalle. Tämä on aivan oikea ratkaisumalli. Täällä on selkeästi sanottu, että rahojen ei pitäisi tai avustusten ei pitäisi jäädä tähän. Minunhan olisi pitänyt oikeastaan alkuun sanoa, että 2,3 miljardia kuuluu kokonaispakettiin 10 miljardiin, jotka on ohjattu unionin sisäiseen että ulkoiseen pakolaiskriisin hallinnointiin, mutta näiden erityisrahastojen avulla voimme paremmin järjestellä ja käyttää näitä varojamme nopeammin. Mutta tietenkin vastuukysymykset säilyvät ennallaan. On tietenkin selvää, että meidän täytyy olla tilivelvollisia parlamentin suuntaan ja toivoisin, että tästä syntyisi pidemmän aikavälin ohjelma. Ja täällä kysyttiin, että onko kyse vain uudelleen rukkaamisesta, ja vastaus on, suurin osa on uutta rahaa, miljardi on otettu EKRn varannoista ja ne ohjataan tämän kriisin hallinnointiin. Tiettyjä varojen siirtoja on toteutettu siten, että vähemmän tärkeistä kohdista ne on siirretty tärkeimpiin kohtiin ja näin mielestämme pitää myöskin tehdä. Meitä on täällä kritisoitu, mutta valitettavasti kriitikot eivät ole enää täällä paikalla kyllä olivat aikaisesti puhumassa ja esittämässä kysymyksiä. On tietenkin, olisi hienoa, jos jäisi myöskin odottamaan vastauksia kysymyksiin. Oikeastaan Euroopan unioni voi olla ylpeä sen suhteen, mitä se on saanut kehitysyhteistyö ja humanitaarisen avun hankkeiden osalta. Me olemme nähneet, miten, til, miltä tilanne näyttää paikan päältä ja mitkä ovat ne kiireellisimmät tehtävät, joihin meidän on tartuttava. Syyriaan liittyen sanottiin täällä, että me autamme vain ainoastaan Syyrian naapurivaltiota, mutta ei itse Syyriaa päinvastoin. Puolet on investoitu suoraan Syyriaan ja puolet menevät sellaisille alueille, joilla kapinalliset toimivat. On tietenkin selvää, että me olemme läsnä paikan päällä. Me olemme yksi niistä harvoista, jotka eivät ole koskaan heittäneet pyyhetä kehiin, vaan ovat pyrkineet auttamaan Syyriä siellä, missä pommit räjähtelevät ja joissa, missä ihmiset kärsivät. Useampaan otteeseen täällä on todettu, että me tuhlaamme rahoja ja ettei 20 vuoteen näitä tilejä olisi hyväksytty päinvastoin. Kahdeksan vuoden ajan, viimeisen kahdeksan vuoden aikana, viimeisen kerran eilen tilit hyväksyttiin, joten täällä ei pidä sekoittaa eri asioita. Kyse ei ole petoksesta tai rahojen väärinkäytöstä, vaan virheistä – Ja selkeäsanaisesti meidän on todettava, että kyllä edessämme on valtava haaste. Tämä on tärkeää pitää mielessä, mutta me tartumme haasteeseen vielä tehokkaammin yhteistyön kautta. Ja me toivomme, että erityisrahastot, jotka muuten tarjoavat uuden toiminnan mahdollisuuden, että ne saavat aikaan pontta jäsenvaltioiden toimintaan ja myöskin muiden toimintaan. Yhdysvaltalaiset ovat antaneet hyviä viestejä, eli että he osallistuisivat näihin erityisrahastoihin Syyrian osalta epäsuorasti tai suorasti, ja nähtäväksi miten se tapahtuu. Mutta haluaisin kiittää parlamenttia, että olette sitoutuneet tähän hankkeeseen, että vaaditte yh- sisätuumin tapahtuvaa toimintaa ja että jäsenvaltiot olisivat tässä mukana. Ja erityiskiitos Luxemburgille ja ministeri Schmidtille, jos kaikki vaan olisivat teidän kaltaisia. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komission Georgievaa tästä erinomaisesta vastauksesta, jonka hän antoi tyhjentävästä vastauksesta. Siis nyt annan puheenvuoron herra Schmidtille. Kiitoksia puhemies. Eipä tähän ole paljon lisättävää, mitä varapuheenjohtaja totesi. Me olemme nyt hätätilanteessa ehdottomasti ja nyt todellakin meidän täytyy saada liikkeelle voimavarat, joita tarvitsemme. No pitää paikkansa, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole ihan riittävästi vielä reagoineet, kaikkia lupauksia ei ole vielä pidetty Täällä parlamentista saatiin kyllä selvä viesti, jonka totta kai vien eteenpäin, että todellakin lupauksista pidetään kiinni. Mutta pitää kuitenkin sanoa ihan rehellisesti, että ei tässä ole kah- kyse kahdesta aivan edellisestä summasta. EUn oma talousarvio, toisella jäsenvaltiot. Se, mitä sitten teemmekin, teemme Euroopan unionina. Jotkut osuudet tulevat tietysti talousarvista, joka on Euroopan unionin talousarvio, eli jäsenvaltioidenkin, ja sitten jotain muuta tulee jäsenvaltiolta. Ne no, on kuitenkin valtava yhteen, totta kai. Ja kuten juuri totesittekin, erityisrahastosta, että se pitää myös avata, ja mielestäni siinä aivan osutte naulan kantaan, että Tämä ensisijassa koskee Eurooppaa, koska se tapahtuu Euroopan läheisyydessä. Ja totta kai se iskee meihin, kun ihmiset tulevat tänne Eurooppaan. Mutta ei se kuitenkaan ole sellainen asia, joka pelkästään koskee Eurooppaa. Tämä on kansainvälinen kriisi siis. Eli on aivan ilmeistä, että jos me haluamme toimia, niin siihen täytyy koko kansainvälisen yhteisön sitoutua, varsinkin tietyt valtiot, joiden etujen mukaan ja oikeastaan on, että hallitaan kriisiä asianmukaisesti sitten toiseksi pitkällä aikavälillä. Kaikki tämä liittyy tietenkin kehitysyhteistyöhön. Että ehkä mietitään vähän uudelleen kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Ei nyt oikein voi kyllä sanoa, että se mikä menestyskään on ollut. Eli on syytä miettiä uudelleen kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Katsoa, minne rahaa päätyy, kuinka tehokasta on rahan käyttö. Miten saadaan myös kohteena olevat maat mukaan, jos saadaan. Joku täällä totesi, että joskus ollaan sellaisessa tilanteessa, että ei valtiotakaan ole, edes oikeusvaltion alkiotakaan, eli kyllä sielläkin on ongelmaa. Eritrea esimerkiksi Eli todellakin näin ihmiset ja nuoret lähtevät, koska joutuvat viettämään koko elämänsä armeijassa, joka sitten hylkää heidät. Eli tämä on varmasti kiperä ongelma, joka on ratkaistava. Ja pitkällä aikavälillä riittää työtä. No, joka tapauksessa tämän haluan todeta lopuksi, tämän vilkan keskustelun lopuksi, että ainoa ratkaisu hallita nämä ongelmat, löytyy solidarisuudesta. Muuta ei ole. Ei niitin, että syytellään toinen toisiamme, tai sitten kukin tahollaan jotain tekee, että tuloksia saadaan. Ehkä tämän johtopäätöksen voi tehdä puheenvuoroistanne. Kiitos. Kiitos ministerin loppuajatuksia. Ja hyvät edustajatoverit, tällä keskustelu päättyi. Siirrymme